Good. Vielen Dank, meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Hyvät naiset ja herrat, olkaa hyvät ja istuikaa alas, jotta voimme aloittaa äänestykset. Ensin herra Simonin mietintö. Talletusten vakuusjärjestelmät. 141 valiokunnan, 43, 41, 45 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 149 rev-versio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Portman Kohl, olkaa hyvä. Yeah. The screen's there on. Okei, okay, Niin, äh, ruudut ovat päällä. Zwei. Kiitoksia sitten. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 rev puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72-74 valiokunnalta. A, se raukeaa. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi. Hylätty. Pyydän anteeksi. 151 reversio puolesta vastaan tyhjää. Se on nyt hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten muuttuu erotus Nimenhuutoäänestys, olkaa hyvä. Äänestys avataan. Äänestys päättyy. Saadaanko tuloksia? No, siinä se näkyykin. Hyväksytty. Ja sitten vielä nimenhuutoäänestys, loppuäänestys on avattu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut, herra Simon. Sitten kollega Vohan. Talousarvion suuntaviivat. Muutosetus 7 asuvettu pois. Sitten muutosetus 2. Nimenhuoltoäänestys, olkaa hyvä. Äänestys avataan. Äänestys päättyy. No sitten se on vielä auki. Ovat kaikki kollegat äänestäneet. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kappale yhdeksän. Puolesta. Siis tarkistus yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Tarkistus kahdeksan, se onkin vedetty pois. Tarkistus kolme, puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten seuraavaksi tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut, edustaja Vaughan. Sitten piikkimakrillin läntisen kannan monivuotinen suunnitelma. Kuka tukee päätöslauselman luonnosta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi yhteisen kalastuspolitiikan osuus julkisten hyödykkeiden tuottamisessa. Yhteinen päätöslauselman luonnos eri ryhmiltä. Koko teksti ensin. Ei, ei ensin. Ensin kappale 23 alkuperäisestä tekstistä, tästä kohta kohdalta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? No hyvä, äästys avataan. Äänestys alkaa. Tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitokset. Sitten Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys seuraavaksi. Herra Patton pyytän puheenvuoroa. Herra Patton. Kiitoksia puhemies. Halusin vain kiinnittää huomionne siihen tosiseikkaan, että ensimmäinen tarkistus tässä mietinnössä ei ilmeisesti löytynyt nettisivuilta tänä aamuna. Yleensä se löytyy sieltä niin, että kaikki avustajat, jotka valmistelevat äänestyslistoja ja valmistelevat, voivat sen nähdä. Ja minulle on sanottu, että tämä on ensimmäinen kerta, että näin on käynyt avustajille viiden vuoden sisällä, kun he ovat valmistelleet äänestyslistoja. Ja kaikki jäsenet eivät ole tietoisia siitä, että jos äänestetään tämän puolesta, niin koko muu päätöslausema raukeaa ja tällä tavoin tuetaan unkarilaisia, että eivät vapaa valpaitaa määrittelemään oman perustuslakinsa ilman EUn painostusta. Äh, haluaisin sanoa tämän äh, puhemies, mutta olisin myös iloinen, jos voisitte äh, tutkia asiaa ja katsoa, miksi tämä ei löytynyt nettisivuilta tänä aamuna. Herra Patton. Herra Patton, mikä muutosehdotus on kyseessä siis? Siis mihin päätös ehdotukseen? E niin, se on tämä ensimmäinen EPPn tarkistus. Ensimmäinen asia, josta äänestämme. Sopii, okei. Okay. Ah, siis EPPn päätöslauselma. Ymmär, ymmärrän. Hyvä. Eli lähdetään sitten hyväksyttyjen päätöslauselmien järjestyksessä. Ensinnäkin EPP ensimmäisenä siis, sitä äänestään, eli 00502012 EPP puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Hyvä on, hyvä on. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näyttää siltä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten EKR-ryhmän ehdotus puolesta vastaan tyhjää, sama enemmistö. A, tarkistetaan. Tarkistetaan sitten. Äänestys alkaa. Ovat kaikki edustajat äänestäneet? Näin on. Äänestys päättyy. Sama enemmistö. Enemmistö hylätty siis. Seuraavaksi neljän ryhmän päätöslauselma ehdotus. Ensin tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kappaleessa kolme sitten seuraavaksi. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Sitten äänestys on Päättynyt. Hyväksytty. Sitten kappale neljä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olkaa hyvät. Äh, äänestys alkaa kappale neljä ensimmäinen osa. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Äänestys on Päättynyt. Hyväksytty. Sitten toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö. Hyväksytty. Sitten äh, tarkoitus neljä. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Äänestys on päättynyt hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kappaleisen seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan puolesta. esis eh, niin sisäänsys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt koko teksti, päätöslauselmateksti puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan vielä sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Äänestys siis päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi Venäjän tilanne päätösasmaesitykset viideltä ryhmältä. Kappale 13, tarkoitus 1, puolesta vastaan. Ei tätä nyt oikein näe. Puolesta siis vastaan. Tyhjää. No, okei, okay, koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. No tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tätä ei voi jotakin tarkistaa. Tarkistetaanpas. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kappale 15. Alkuperäinen teksti. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt koko päätöslauselma esitys puolesta. Vastaan. Ja hyväksytty. Sitten EUn ja Marokon välinen sopimus maatalous- ja kalastuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä. Päätöslausumaesitys. Yhteinen päätöslausumaesitys vihreiden ja GUE nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Seuraavaksi sitten vihreiden päätöslauselmaesitys. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten yhteinen esitys neljältä ryhmältä. Tarkoitus neljä, menotoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Myös nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1 Täällä kerrotte, että Rova Muscardinilla on suullinen tarkistus tähän näin. Onko tämä totta? O Muscardini? Te. Si. Grazie, presidente. Chiede... Niin, kiitoksia puhemies. Kysyn, että jos tarkistuksen kuusi lopuksi Euroopan parlamentin jälkeen voisi lisätä, mikäli vaikutusten arviointi osoittaa objektiivisia ongelmia sektoreilla. Komission täytyy ottaa tämä huomioon yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa. Tässä halutaan ottaa huomioon maataloussektorin huolet. Kiitoksia. Ja, ich möchte... Niin, kiitos. Haluan kysyä, vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Jos täällä on 40 kollegasta vastaan, niin... Etwas mehr als 40 Kollegen. Vielen Dank, dann Frau Muscardini. Näin, yli 40 kollega vastusta tämä ei sitten ole hyväksytty. Äästään sitten tarkistuksesta yksi. Vest. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No hyvä on. Tarkistetaan sitten. Äänestys alkaa. Tarkistus yksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus kaksi, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin tämä alkuperäinen teksti jää pois. Tarkistus 6. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten seuraavaksi tarkistus kolme, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten loppuäänestys koko päätösosmaesitys puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten edustaja Boveen mietintö nimenhuutoäänestyksessä. Herra Bove, olkaa hyvä. Oui, uh, monsieur le président, Je... Niin, en halua liian pitkästi tässä puhua. Huomauttaisin ainoastaan siitä, että tämä vapaakauppasopimus on nyt minun nimissäni asiasta on äänestetty kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Se puolsi tätä, valiokunnan, tätä tekstiä. Se, tämä teksti on edelleen minun nimissäni, mutta minä toivoisin, että äänestettäisiin vastaan ne, jotka ovat, ääntä, ovat päättäneet tätä äänestää vastaan äänestysluettelossa, äänestäisivät vastaan. Halusin vain korjata tämän nimiasian. Kiitoksia edustaja Pove tästä selvennyksestä. Sitten edustaja Poveen mietintö. Päästys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi. Herra edustaja Povei, olkaa hyvä. Niin, tuloksen nähden. Minä nöyryn tietysti Mä enemmistöön nähden vedän nimeni pois tästä. Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun, koska tämä on hyvin merkittävää käydä keskustelua tällaisesta kansainvälisen kaupan asiasta ensimmäistä kertaa ja tätä linjaa täytyy jatkaa. Toivon, että komissio muistaa sen kaiken keskustelun, joka täällä tässä talossa on käyty. Das jetzt der Bericht Morera, ne? Okei, okay. Herra Bove veti nimensä pois ilmeisesti menestä Moreiran mietintöön talon tapojen mukaan. No niin, onnittu herra Moreira siis. Sitten Syyrien tilanne. Yhteinen päätöslausumaesitys viideltä ryhmältä. Koko päätöslausumaesitys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. YK on ihmisoikeusneuvoston 19. istunto. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä, nimenhuutoäänestys. Olkaa hyvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolet, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 9 ja 21 tarkistukset ovat samoja, joten ne äänestetään sitten yhdessä nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistaa vielä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Alkuperäinen teksti, tähän on suullinen tarkistus herra Predalta. Herra Preda. Uisa. Ja. Missä hän on? Olkaa hyvä, herra Preda, teillä on puheenvuoro. Kiitän puhemies. Minä haluaisin ehdottaa sellaista, että ensimmäiseen osaan kappaleessa 29 tehtäisiin muutos. Siitä poistettaisiin tämä Condemns Recent Statement of the Minister of Justice of Japan. Tämä poistettaisiin, koska tässä kyse on nyt siitä, että meille tulee erillispäätöslauselma tästä kysymyksestä. Tämä meidän tekstimme, joka on tullut viideltä ryhmältä, ei sen pitäisi kattaa tätä kohtaa. Se on paljon yksityiskohtaisempi. Puolustako joku Jörpä Riidan erotusta. Vastustaako joku sitä? Joo. Ja gut, dann hat sich das erledigt. No niin, asia on hoidettu siis näin. Näin, kappale 29 jää tekstiltään samaksi. Sitten tarkoitus 17. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 31 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ah, tarkistetaan. Okei, okay. äänestys alkaa. 31 kohta, toinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kappaleessa 50 puolista. Vastaa. Tyhjä. Hylätty. Tarkoitus yksi puolesta. Vastaa. Tyhjä. Hylätty. Sitten koko teksti. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi sitten kyseessä on näkövammaisten mahdollisuus saada käyttöönsä kirjoja petosvalikunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi sitten etuuskohteluun oikeuttavia pan-Euroopan välimeri alkuperäissääntöjä koska alueen yleissopimus. Tarkistus yksi Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Koko teksti puolesta vastaan Niin, nimenhuutojärjestys on seuraavassa. Ei tässä päätöslausumaesityksessä. Eli koko tekstistä uudestaan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten Menendez del Val, mietintö, sama aihe. Nimenhuutoäänestys, olkaa hyvä, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Ja sitten vielä lopuksi Euroopan maaseurantaohjelman tulevaisuus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kiitokset. potašević.